Chers collègues, je vous propose de, de prendre euh, place. Hyvät kollegat, istuutukaapas paikallenne. Ja kiitän Jean-Claude Junckeria siitä, että hän on äh, saapunut äh, tänne paikalle jälleen, mutta valitettavasti tämä on nyt viimeinen tapaamisemme. Ehkä luksemburilaisetkin voisivat istutua, kun euroryhmän puheenjohtaja on paikalla. Kiitän Jean-Claude Junckeria siitä, että hän on jälleen tullut paikalle ja viimeinen hänen kautensa tapaaminen nyt on kyseessä. Meillä on ollut kahden tapaamisen malli vuosittain euroryhmän puheenjohtajan kanssa ja se on hyvin tärkeää. Monet, monia asioita on tapahtunut viimeisen tapaamisemme jälkeen ja täällä on ollut julkilausumia, jotka ovat virkistäneet julkista keskustelua ja monenlaisia asioita on olemassa, joista voimme puhua. Me haluaisimme teidän arvionne monista asioista. Ja tietenkin tämä G20-kokouksen ohjelma ja mitä se mahdollisesti vaikuttaa Euroopalle, Euroopan unionille – mutta tämän lisäksi on myös se keskustelu, joka on syntynyt siitä, miten eri tavalla euroryhmässä ja sen ulkopuolella lähestytään näitä ongelmia, on kysymyksessä solidaarisuudesta näiden kahden ryhmän välillä. Ja siihen liittyy tietenkin muitakin asioita, jotka ovat siellä taustalla. Me olemme parlamentissa, erään Berna Langen ja minä olemme laatineet eh, mietinnön tähän liittyvistä asioista ja juuri näistä eurobondeista. Näistä arvopapereista, joista tekin olette mielipiteenne sanonut. Ehkä tähän voitaisiin nyt eh, tuoda vähän lisävalaistustakin. No en nyt sitten sen enempää tästä puhu, mutta eh, aloitetaanpa tämä teidän puheenvuoronne. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisat parlamentaarikot. Eh, kuulin juuri sanottavan, että tämä on viimeinen tämän istuntokauden kerta, jolloin olen täällä edessänne. Olen vähän pahoillani, koska eh, Luxemburgissahan on eh, eduskuntavaalit 7. kesäkuuta ja sen jälkeen en pysty enää tulemaan, joten tämä nyt on eh, viimeinen kerta ja toivon, että Euroopan parlamentti kun valitaan samana päivänä, näkee huomassaan useat niistä henkilöistä, jotka tänne olen, jo, täällä on tottunut jo näkemään. Ja haluan kiittää myös näiden neljä viiden viimeisen vuoden vieraanvaraisuudesta, jota minulle olette osoittaneet. Joten tänä vuonna alkaen viime marraskuusta monia asioita on tapahtunut yhä pahemmaksi tilanne euroalueella tulee taloudellisesti, kun yhä kiihtyvällä vauhdilla talousmarkkinat heikentyvät. Talousmarkkinat ovat jo nyt tavattoman haavoittuvaiset. Eurooppa-neuvosto, johon kaikki euroalueen maat osallistuvat, vuonna 2008 joulukuussa pääsi yksimielisyyteen siitä, että me tarvitsemme työkalupakin, joka asetetaan Euroopan eteen pöydälle tutkittavaksi. Ja siinä on työkaluja, joita jäsenmaat voivat käyttää, kun ne taistelevat eh, lamaa vastaan eurooppalaisissa puitteissa ja kun ne haluavat säilyttää kilpailukyvyn kansallisella tasollaan. Niinpä tässä eh, eurooppalaisessa elvytystilanteessa eh, jäsenmaat, 27 jäsenmaata, ovat sitoutuneet toteuttamaan eh, harkinnanvaraisia vakaannuttamistoimenpiteitä, jotka ovat omiaan lisäämään kansantaloutta – ja vähentämään tekijöitä, jotka automaattisesti eh, vähentävät vakautta. Eh, missään tapauksessa ei pidä viivytellä eh, elvytyssuunnitelman toteuttamisessa. Sitä täytyy ryhtyä toteuttamaan välittömästi, jotta vaikutukset myös tunnettaisiin asteittain. Välittömästi hän eivät ole vielä kourin tuntavia, mutta elvytyssuunnitelman vaikutukset sekä kansallisella että Euroopan tasolla tulevat näkyviin vasta vuonna 2010, joskus hiukan lyhyemmällä aikavälillä. Ja kuten alussa sanoin, tilanne 27 jäsenmaan kohdalta on erittäin huono ja komission arviot menevät vielä alemmaksi nykyistä Se arvio, mikä tammikuussa annettiin, puhuu ainoastaan hyvin kohtuullisesta elvytystoimien toteuttamisesta, jotka siirtyvät vuoteen 2010. Meidän täytyy tottua ennustuksiin, jotka näkevät tilanteen yhä huonompana euron arvo on vähentynyt 3,3 mm, prosentilla. Aikaisemminhan e, arvo oli 1,3 prosenttia. Artiklassa e, neljä, joka esitettiin Luxemburgin e, FIM-kokouksessa, havaittiin, että asianomaiset tahot puhuvat vielä suuremmasta vähennyksestä kuin muutama kuukausi sitten. työmarkkinoiden tilanne on nimenomaan tämän huonon taloudellisen saavutuksen keskiössä. Meidän työttömyysprosenttimme tarkoittaa sitä, että 13 miljoonaa Eh, naista ja miestä Euroopassa on vailla työtä. Kymmenen ensimmäisen vuoden eh, aikana, jolloin euro oli käytössä, tilanne parani huomattavasti, mutta nyt eh, näkymät synkkenevät synkkenemistään. Työllisyyden rappiosta tässä on kysymys, muuta sanaa ei voida käyttää. Tämä on todella dramaattinen useassakin mielessä. Tietysti niiden yksilöiden kohdalta, joita asia suoraan koskee, kun heillä ei ole työtä, mutta on selvää, että työllisyyskriisi tulee tuottamaan myös seurauksia, jotka ovat tuhoisia julkisen rahoituksen tasolla, koska meillä ei ole enää automaattista tasoittavaa mekanismia, työttömyys kasvaa ja varmasti se tuo vielä rakenteellisia pitkäaikaisvaikutuksia, jotka haarottuvat sinne tänne. Kasvu, kasvun laskuminen, laskeminen jatkuu, työttömyys lisääntyy ja se tulee vaikuttamaan kielteisesti sosiaalisen kohesion, sosiaalinen rakenne murtuu ja tämä tuo tietysti mukanaan eh, seurauksia eh, myös poliittisella kentällä. Meillä eh, euroryhmä kokoontui, muistaakseni helmikuussa kävimme suuntaan antavan kokouksen, jossa käsiteltiin työmarkkinoiden tilannetta. Meidän täytyy ajatella kriisin seurauksia – ja päätimme, että rakenneuudistukset, joista päätettiin Lissabonin strategian puitteissa, ovat yhä ö, ajankohtaisia, mutta tämähän tarkoittaa, että ne toteutetaan pikemminkin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Sen sijaan me tarvitsemme myös lyhyen aikavälin toimia, jotta taloutta pystyttäisiin pelastamaan, jotta voisimme keho, jo, ja kehotamme myös eurooppalaisia yrityksiä esittämään meille katsauksensa sekä massiivisesta joukkoirtisanomisesta että osittaisesta työttömyydestä kyseisissä yrityksissä – useasti työttömyys osa-aikaisena työttömyytenä ratkaistaan siten, että työntekijät osallistuvat koulutukseen ja muihin tällaisiin toimiin. Tilanne on kuitenkin arka. Tämä on arka luontoinen. Tämä on vähintä, mitä voidaan sanoa rahoituslaitokset on rekapitalisoitava, niillä on saattava niiden pääomatilanne kuntoon. Euroopan komissio on päättänyt referenssikehyksestä, jossa käsitellään saatavia, käteissaatavia. Kuitenkin kaikista näistä aloitteista ja kaikista puitesääntelystä luottamusta pystytään palauttamaan ainoastaan asteittain lainoja on saatavilla rajoitetusti. Meidän täytyy kuitenkin löytää tyydyttävä ratkaisu, koska jokainen ratkaisu on julkiselle rahoitukselle keskeisessä asemassa. Nämä ovat hankalia kysymyksiä tasapuolisuuden kannalta veronmaksajien kohdalla. E, esimerkiksi myrkkyjen käsittelyssä meidän on muistettava myös moraaliset näkökohdat ja mahdolliset eri väärinkäytökset, mitä saattaa tällaisessa tilanteessa syntyä. Tasapuolinen käsittely on siis muistettava tässäkin. Ilman, että käsitellään asianmukaisesti myrkkyaineita, emme pääse eteenpäin meidän täytyy palauttaa tässäkin mielessä eh, kuluttajien luottamus eh, rahamarkkinoihin ja kehittää yhä uuden tyyppisiä lainoja. Eh, koko tämä kehitys tuo mukana vaikutuksia sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä julkisen rahoitukseen. Komissiohan on sitä mieltä, että julkinen vaje on vuonna 2008 ollut 1,7 kansantulosta ja nyt se on tänä vuonna 2,9 eh, prosenttia. Julkinen valta eh, eh, jäsenmaissa on ollut viime vuonna 60 prosenttia PIBstä ja nyt se on todennäköisesti 76 prosenttia euroalueella. Totta kai makroekonomiset tiedot voidaan arvioida vielä alemmaksi, mutta myös niitä voidaan korottaa. Komissio on sitä mieltä, että jo väliaikaisessa lausunnossa voidaan sanoa, että euroalueen jäsenmaista yhdeksän maata pitää korkeampaa julkista vajetta kuin kolme prosenttia yllä. Kun tilanne ei oikein parane, on selvää, että ennustukset vain synkkenevät ja euroryhmä eh, maaliskuun alussa pitämässä kokouksessa oli sitä mieltä, että ei kannata eh, eh, lisätä enää budjettitoimenpiteitä – niitä ei kannata neuvoa otettavaksi käyttöön. Elpyminen ei vaadi nyt mitään lisätoimenpiteitä euroalueella. Tämän kannan esitti euroryhmä ja sen vahvisti hiukan myöhemmin Euroopan valtion päämiesten kokous joka sanoi, että nyt on liian varhaista käydä keskustelua mahdollisista budjettivälineistä, lisää budjettivälineistä, koska Kyse on nyt siitä, että arvioidaan olemassa olevia työkaluja ja siitä, mitä niillä voidaan toteuttaa. Lisätkäämme vielä, että meillä on yhä enemmän huolia sen vuoksi, että elvytys vaikuttaa myös julkisen rahoitukseen – ja tällöin vaje voi kasvaa. Jos velka kasvaa, meillä on olemassa se tilanne, se vaara, että kansalaiset menettävät yhä enemmän luottamustaan, koska hehän eivät ole tietämättömiä siitä asiasta, että tämän päivän vaje on huomisen vero. Ja niinpä kansalaiset ovat erittäin valppaina näissä asioissa. Emmeköhän mekään ole eh, tietämättömiä. Counting out eh, vaikutuksesta julkisen vajeeseen. Jotkut yksityiset yrityksethän ovat jo siinä tilanteessa, että kielteiset vaikutukset tuntuvat niiden toiminnassa. Kasvu- ja vakaussopimus sellaisena kuin se uudistettiin vuonna 2005 maaliskuussa sallii julkisen vajeen, joka on korkeampi kuin 3 prosenttia mikäli tämä ylitys, kolmen prosentin ylitys on väliaikainen, se on selkeästi kohdistettu ja se on lähellä viitearvoa. Silloin se siis sallitaan. Olemme tosi tietoisia siitä, että lyhyellä aikavälillä muita mahdollisuuksia ei ole kuin vajeen kasvattaminen, mutta olemme myös tietoisia siitä, että lyhyellä aikavälillä harjoitamme politiikkaa, joka on hyvä, mutta se on myös huonoa eh, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Niinpä eh, velvoituksemme on toimia mahdollisimman nopeasti niin, että voimme muodostaa strategian, eh, joka mahdollistaa ulospääsyn tilanteesta ja löytää budjettivakautuksen tie niin, että sen vaikutukset myös alkavat tuntua. Proseduurin avaaminen liiallisen vajeen osalta, neljämaan osalta euroalueella, Ranska, Espanja ja niin edelleen tulee keskustella, keskusteltavaksi tämän viikon lopulla ECOFIN kokouksessa Prahassa ja tuolloin hahmottelemme mahdollisen eh, strategian, jolla pääsimme tästä pois. Euroryhmä ei ole keskustellut siitä mahdollisuudesta, että eh, euroalue mahdollisesti hajoaisi. Tällaisesta kansainvälisessä lehdistössä usein puhutaan, eh, samoin kuin poliittisessa keskustelussa. Olemme sitä mieltä, että riski siitä, että jokin maa euroalueelta siirtyisi oman valuuttaansa ja oman kauppavaluuttaan on kuitenkin vaara riski, jota ei ole olemassa. Maksuvaikeudet maalla, joka on euroalueella, e, ei merkitse riskiä, jonka voisimme ottaa voimme todeta, että yksikään e, euroalueen maista ei tällä hetkellä ole vaikeuksissa löytää rahoitusta markkinoilta, vaikkakin se joutuu toteuttamaan rahoituksen korkeakorkoisella lainalla. Budjettivaje jäsenmaissa ja lyhyen ajan tilinteko, tilinpito Eh, ovat eh, suurennuslasin alla markkinoilla. Eh, budjettinäkökohta on käsite, joka ei kuulu jonkin menneeseen aikaan, vaan se on erittäin moderni käsite, jonka hyviä puolia äskettäin juuri korkealla tasolla korostettiin. Meillä on tilanne, jossa kaksinkertainen heterogeenisyys vallitsee budjetin osalta esimerkiksi euroalueella. Euroalueen luomisessa havaitsimme kasvun osalta jatkuvasti inflaatiokehityksen. Tässä tämä eriyttäminen huononsi selkeästi euroalueen tilannetta. Joillakin mailla onkin huomattavan suuri vaje nykyisessä kirjanpidossaan. Tämä on tietysti euroalueen koherenssille selvä vaara. Sen sijaan rakennepolitiikka, joka tähtää siihen, että tällainen eriytyminen ja eriarvoisuus häviäisi, on huomattava, on keskeisessä asemassa äh, kokouksen ohjelmassa. Me haluamme säilyttää äh, kilpailukyvyn. Kilpailukykyhän on varmaan aliarvioitu äh, eurohistorian ensimmäisenä vuosikymmenenä. Vielä kysymys, josta keskustellaan tavattomasti, on euroalueen laajeneminen. Tämä kysymys oli pitkään esillä silloin, kun Slovakia liittyi euroalueeseen ja huolimatta rahallisista ja taloudellisista myllerryksistä Slovakia pystyi vaikeuksitta siirtymään euroalueeseen, mikä on hienoa. Slovakian viranomaisia kannattaa tästä saavutuksesta onnitella. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että olisi sattumavaraista tällä hetkellä nyt, niin kuin herra Trisekin sanoi, avata keskustelu kriteereistä, jotka koskevat konvergenssia. Viime vuosien aikana olemme useasti puhuneet tästä olemme keskustelleet siitä, millä perusteilla vajetta on oikea arvioida. Olemme puhuneet samasta asiasta inflaation osalta. Ja nyt meidän täytyisi keskustella vaihtotaseen vakauden kriteereistä, miten sitä arvostellaan. Tulemme käymään uuden keskustelun kyseisestä kriteereistä jo maaliskuun kokouksessaan euroryhmä päätti, että se ei tätä keskustelua avaa, koska euroalueen vakaus ei ole mitään mm, taivasta pudonnut, se ei ole ex nihilo luomus vaan olemme vakuuttuneita siitä, että tulosten vakaus talous, valovaisessa talouspolitiikassa on nimenomaan vakautta. Se on vakautta. Konvergenssikriteerit eivät ole tärkein asia vakauskriteereissä. Euroryhmä ja euroalue, tämän haluan lisätä, mm, eivät ole mikään closed drop se seikka, että neljä uutta jäsenmaata riittyvät, liittyvät euroalueeseen, osoittaa selkeästi ja todistaa selkeästi, että kaikki jäsenmaat Euroopan unionissa, jotka täyttävät kriteerit, ovat, velvoituksia, ovat velvoitettuja käyttämään pääsyään euroalueelle. Haluaisin jonkun sanan sanoa kiemaista. Eh, en aina hyväksy tapaa, jolla asiat esitetään, kun jaetaan Euroopan unioni eh, useaan eri eh, blokkiin. Ensin olisi läntinen kokonaisuus ja sitten Itä-Eurooppa, joka ei ole niin yhtenäinen pitkälle päästy kokonaisuus. Tällainen kuvaus muistuttaa minusta siitä, että Neuvostoliitto vielä jakaisi Euroopan kahteen. Nyt ei ole mitään blokkeja Euroopassa. Meillä on velvollisuus ja oikeus nähdä Eurooppa yhtenä sen itä- ja keskiosa. Niissä on eriäviä piirteitä. Ne ovat erilaisia kuin lännempänä. Emme voi Eh, laatia niille hetkessä omaa strategiaa. Niillä on vielä vaikeuksia. Eh, rouva puheenjohtaja, eh, kysytte minulta G20 valmisteluista. Näistä on puhuttu myös Ecofinin ja euroryhmän kokouksessa. Euroryhmän ei kuitenkaan ole jäsenenä G20 siinä pitäisi olla ainakin 22, kun komissio lasketaan mukaan ja 23kin. G20 jatkaa eh, sellaisena. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että G20 on edustuksellisempi eh, myös väestöpohja ajatellen se on tasapainoisempi kuin G7 tai G8. Eh, olen kuitenkin sitä mieltä, että ne, jotka eivät G20-kokouksiin osallistu, saavat hiukan vaikeasti tietoja verrattuna niihin maihin, joiden edustajat ovat mukana G20. Rova Angela Merkel oli kokouksessa, jossa kokousta valmistettiin. Tapasin hänet siellä. Jatkoimme niiden johtopäätösten pohjalta, jotka mm, Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa äh, olivat osalta esillä. Äh, toivoisin, että G20 kokouksessa käsiteltäisiin nimenomaan uutta arkkitehtuuria äh, meidän tilanteessamme, ettei siitä tulisi kilpailijaa olemassa oleville rakenteille kysymyksessähän jo on kokonainen kansainvälinen ja siinä ohessa kansallinen talousarkkitehtuuri. Ja totta kai, rouva puheenjohtaja, tulen vastaamaan välittömästi minulle esittäviin kysymyksiin. Kiitoksia. Meillä onkin paljon puhujia täällä puhujalistalla. listalla. Joka tapauksessa pyydän, että järkevissä eh, ajoissa pysytte. Elisa Ferreira ensimmäisenä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun englantia. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Halusin vain muistuttaa, että joka päivä saamme pahempia ennusteita Business Climate-indikaattori, joka on juuri julkaistu, osoittaa, että liiketoiminta ilmapiiri on huonompi kuin koskaan ja OECDn viime lehdistökonferenssissa EUn kasvunäkymiä alennettiin entisestään minus 3,5. Se on vielä huonompi kuin kansainvälisen valuuttarahaston ennuste. Ja kuitenkin olette sanoneet kahta äh, asiaa. Ensinnäkin olette sanonut, että äh, jokaisen valtion äh, kapasiteetti toimia ja eri valtioiden välinen divergenssi on suurin mahdollinen ja se liittyy yhtenäisvaluuttaan. Ja toisaalta uudelleen vahvistettiin sen, että ei tarvitse uudelleen käsitellä elvytyssuunnitelmaa. Ja te tiedätte, että elvytyssuunnitelma koostuu kansallisista elvytyssuunnitelmista. Meillä ei ole EU-laajuista elvytyssuunnitelmaa. No, viimeinen asia on, miten on mahdollista, että olette myös peruneet työllisyyshuippukokouksen. Tämä on vain merkki siitä, että olisi jonkinlainen horisontaalinen väline myös niille valtioille, joilla ei ole minkäänlaisia eh, työkaluja, eh, välineitä eh, käytössään. Miten voidaan kansalaisille selittää, että EU ei ole mitään horisontaalista aloitetta, jolla yritetään ratkaista tämä. Entäs eurojoukkovelkakirjat? Onko se peruttu täysin? Sitten viimeinen kysymys G20. Pahinta, mitä voisi tapahtua, on se, että g 20 huippukokouksessa ei tapahdu mitään. Yksi mahdollinen asia, jota saatetaan käsitellä, on veroparatiisien torjunta. Ja anteeksi nyt, jos puhun suoraan, mutta ettekö usko, että Euroopan kanta G20 ole vähän hankala, kun meillä EUn sisällä on joitakin veroparatiiseja ja pankkisalaisuutta. Me olemme juuri äänestäneet, että vuonna 2014 pankkisalaisuus poistetaan, mutta tämä on ollut todella kova taisto. Mikä on teidän kantanne? Kiitos sitten Wolf Klintz. Puhemies, me puheenjohtaja, me kaikki tiedämme, että meillä on tässä suuri luottamuskriisi ja talous kriisi on meillä käytössä ja pääsemme, meillä nyt tässä ja me pääsemme vasta normaalin tilanteeseen, kun elvytys alkaa. Yksi asia on se, että hyödymme, ratkaisemme tämän toxic assets-ongelman. Täällä on esitetty sitä, miten tämä voitaisiin ratkaista. Se ei ole ehkä kaikki viisasten kivi, mutta kuitenkin yritys edetä. Te olette itse sanoneet, että meillä Euroopassa ole mitään konkreettista tapaa käsitellä tätä, eh, varsinkaan eurooppalaisella tasalla. Sitten kysymykseni ensinnäkin, ettekö te eh, euroryhmän puheenjohtajana pidä sitä eh, omana tehtävänä, että tällä hetkellä meillä olisi eurooppalainen lähestymistapa näihin kysymyksiin. Ja kun meillä ei kerran tätä ole, niin ettekö pelkää, että muut osallistujat kritisoivat teitä voimakkaasti G20-huippukokouksesta. Sitten sanoit, että 9-16 euroalueen jäsenestä ei tule täyttämään kriteereitä tai tulee olemaan niiden yläpuolella yli kolmen prosentin siis. Miten ajattelette, että palaamme tasapainoisiin budjetteihin, jos me käsit- menettelemme näiden syntisten kanssa näin, kuten ennenkin olimme ennen hyvin suurpiirteisiä. Saksaa esimerkiksi emme asettaneet vastuukseen, vaikka se neljä vuotta rikkoi sopimusta. Eikö meidän pitäisi nyt ryhtyä sanktioihin, jotta valtiot toimisivat kunnolla. Ja ettekö pelkää, että nämä valtaiset budjettiaukot, joita meillä on, että ne aiheuttavat meille eh, muutaman vuoden kuluttua eh, valtaisen inflaation ja miten käsittelemme sitä sitten? Kiitoksia. Kiitoksia. Tässä ensimmäisessä ryhmässä sitten viimeinen puhuja. Kiitoksia. Eh, minä en tue drastisia toimenpiteitä. Meillä pitää pitää pää kylmänä ja meidän täytyy olla varovaisia. En haluaisi nähdä sellaista lääkettä, joka on pahempi kuin tauti. Puheenjohtaja Junkerille haluaisin sanoa, että me olemme tällaisessa sellaisessa tilanteessa, että välillä kun ovat alligaattorit vastassa, niin halutaan sitten vai kuivattaa suo. Mutta olemmeko me valmiita tähän elvytykseen silloin, kun se tulee? Katsommeko tätä asiaa oikealla tavalla? Valmiit valmistaudummeko elpymiseen. Tämä on nyt tapa tulla kilpailukykyiseksi, hyödynnämmekö tätä mahdollisuutta. Kuulen sen, mitä herra Juncker sanoi. Hän sanoi, että elvytyssuunnitelma ei vaati lisätoimenpiteitä. Tämä tarkoittaa varmaan lisätoimenpiteitä jäsenvaltioilta, koska jäsenvaltioissa julkinen vaje kasvaa mutta eikö Euroopan investointipankki voisi ryhtyä lisätoimenpiteisiin esimerkiksi? Ja voisiko puheenjohtaja kertoa meille millaisia keskusteluja on ollut Kiinan kanssa. Äh, Kiinassa pidettiin huippukokous vähän aikaa sitten ja korkean tason äh, tapaaminen EUn ja Kiinan välillä Pekingissä äh, juuri vähän ennen joulua. Mitä mahdollisuuksia Kiinan ja Euroopan välisellä yhteistyöllä olisi tämän asian ratkaisemisessa? Mielestäni me luotamme liikaa jäsenvaltioihin ja siihen, että ne itse hoitavat tämän asian. Meillä pitäisi olla jotain toimenpiteitä Euroopan investointipankin kanssa ja katsoa suhteita muihin maihin, kuten esimerkiksi Kiinaan, jotta pääsisimme tästä tilanteesta. <coughs> Hyvät naiset ja herrat, kolme kysymystähän tässä piti tulla nyt, niitä oli kuitenkin ainakin kymmenen. Erityisesti Rova Ferreira aivan ehtymätön kysymyksissään. Hän esitti viisi kysymystä kahdessa minuutissa, lisää puheenjohtaja. Ja minun pitäisi kahdessa minuutissa vastata kymmenen kysymykseen. Ja nyt on valittava, teen valinnan oman harkintani mukaan. Haluaisin sanoa, että olen aivan vilpittömästi sitä mieltä, että me emme ole siinä tilanteessa, että meidän täytyisi kasvattaa enää elvytyssuunnitelmia – meidän euroalueemmehan on kapea. Olemme neljän ja viiden kuukauden ajan keskustelleet siitä, pistämmekö likoon neljä vai viisi miljardia euroa, miten ja missä tämä tapahtuisi mihin niitä tarkoitettaisiin, mihin nämä varat tarkoitettaisiin. Tämä oli aivan naurettavaa. Tulimme, saimme naurettavan leiman itsestämme. Ulkopuolisille Olen sitä mieltä, että jäsenmaat kyllä ovat aivan huomattavan korkealla, mitä tulee niiden kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja kokoon. Te, jos 20 prosenttiin kansantuotetta lisätään myös takuut, jotka on annettu, näemme, että virtuaali summa tässä on 23 kansantuotosta, eikä 20-30 prosenttia kansantuotosta ole kovinkaan kaukana siitä, mitä Yhdysvalloissa veronmaksajat maksavat. Tässä arvioidaan olemassa olevaa olemassa olevaa tilannetta, niin bonukset sitten. Tämä aine, aihe on se, josta ehdotin keskusteltavan jo puoli vuotta sitten. Myös tässä istunnossa siis tästä joudutaan puhumaan. Osa kollegoista ei ole ollenkaan pitänyt ajatuksesta, että tässä ei noudatettu euro ryhmän puheenjohtajan eh, ehdotuksia, koska eh, jos tietty onnettomuus tapahtuukin, se eh, pystyisi siihen, että me välttäisimme jonkun suuremman onnettomuuden. Euroalue on koordinoitu väline, jolla hallitsemme rahoitustilannettamme – mielestäni on johdonmukaista, että me sitoudumme todelliseen pohdintaan bonuksista. Olen vakuuttunut siitä, että pääsemme hahmottelemaan ratkaisuun. Ja miksi sitten työllisyyshuippukokous peruutettiin? On sanottava, että eihän sitä peruutettu vaan sen mittasuhteet saivat uuden muodon, koska päätettiin, että siihen tulee troikkajärjestelmä kolme valtiota ja komissio siis tulevat keskustelemaan työllisyyskysymyksistä ja mukana ovat työmarkkinaosapuolten edustajat. Minä en esittänyt ajatusta, että pienennettäisiin huippukokousta, joka käsittelee työttömyyttä. Ainut työllisyyshuippukokous, joka tähän mennessä on pidetty, pidettiin vuonna 1997 ja itse toimin sen puheenjohtajana. Se oli kokemus, jossa herra Gömbelskin oli mukana. Se ei saanut suunnatonta suosiota osakseen – kuitenkin hyväksyimme johtolinjaukset työllisyyden osalta. Anteeksi, kysymys, kommentti. En minä tässä ryhdy sanomaan, että se mitä vuonna 1997 teimme ei olisi yhtään mitään, ei olisi minkään arvoista. Me esitimme selkeät johtolinjaukset. Näistä tullaan puhumaan vielä kevään huippukokouksessa Koskaan emme sen jälkeen, kun 97 eh, eh, kokoonnuimme, ei ole eh, poistettu sinällään työllisyyshuippukokousta. Tsekin puheenjohtajuusaikana on ehdotettu myös sosiaalihuippukokouksen pitämistä, mutta jotkut maat eivät halunneet, vaikka se kosketti suoraan kriisiä. Olen pahoillani tästä. Olen juuri saanut lukea, että Tsekin pääministeri olisi sanonut, että että jos Troikan lisäksi joku haluaisi osallistua tähän kokoukseen, hän on ihan tervetullut. Näin ei mielestäni ollut työllisyyshuippukokouksessa, koska me annoimme ensin sanomamme. Sanoma sinällään oli huono, koska ne, jotka ovat työttömiä ja jotka kärsivät epävakaasta tilanteesta, eh, jäivät siihen käsitykseen, että heidän ongelmistaan ei välitetä, niistä ei huolehdita. Meillä ei ollut eh, minkäänlaista downgrading-menetelmää eh, työttömyyden osalta. Ja sitten pankkisalaisuus. Sehän ei koske euroryhmää. On minulla ajatuksia pankkisalaisuudesta, mutta olette todenneet tavallani, minä vain totesin sen ennen teitä, että kansainväliset tendenssit, joita olemme havainneet jo muutaman vuoden ajan, osoittavat selvästi, että pankkisalaisuus on instituutio, joka menettää koko ajan merkitystään. Olette nähneet, että Singaporessa, Hongkongissa ja muualla on ilmoitettu että tietoja annetaan enemmän tulevaisuudessa. Ja näitte, että Euroopan kolme maata, Belgia, Itävalta ja Luxemburg ovat myös eh, ilmoittaneet hyväksyvänsä OECDn eh, standardit erityisesti mitä tulee tiedonantoon. Tämä ongelmahan ei tule enää esille, koska kaikki eh, Euroopan unionin alueen maat tekevät sen, mitä niiltä on pyydetty. Ne tekevät kaikkensa, jotta vältetään kaksoisverotusta ja ne luovat lisää informaatiovälineitä. Enää emme voi jatkaa keskustelemista ongelmasta, joka on saanut ratkaisunsa ja joka esimerkiksi omassa maassani on esitetty kaikille muille Euroopan maille. Oma maani on kääntynyt kaikkien muiden Euroopan maiden puoleen, jotta saataisiin ratkaisu esimerkiksi kaksinkertaiseen verotukseen. Kuitenkin halusin, koska keskusteluahan tästä vielä käydä, et, haluan, että tämä otetaan erittäin vakavasti ja muistutan, että on paljon niitäkin, jotka eivät halua olla mukana tässä, jotka eivät ole kooperatiivisia. Vielä on muutamia pieniä maita, jotka kuuluvat tähän kategoriaan, niitä töitä meillä on vielä tehtävänä pankkisalaisuuden osalta. Eurooppa on ollut rohkea. Tätä, meillä on kovasti korostettu sitä, että ne Euroopan maat, jotka pitävät yllä pankkisalaisuuden jatkaisivat samalla linjalla, e, toisin sanoen, että ne ilmoittaisivat luopuvansa siitä ja yrittäisivät saada muutkin tästä luopumaan. E, meillä ei ole mitään mustaa listaa. E, siinä ei ole mitään Womingia, Nevadaa. On olemassa saaria, jotka ovat kauempana kuin luettelemani valtiot jos riski on kuitenkin, Amerikan on löydettävä oma paikkansa, enkä eh, tunne yhtään eh, pääministeriä, tunnen hyvin muiden maiden eh, verolainsäädännön Brownin täytyy sanoa Obamalle, että veroparatiisit on lopetettava. En olisi siis kuullut kenenkään näistä puhuvan. Jos kaikki tehtäisiin, jotta jotta yleisö vain saisi jonkinlaisen positiivisen kuvan tai sitten tehtäisiin siksi, että todellisen ratkaisun päästään. Meidän on tietysti työskenneltävä todellisen ratkaisun puolesta. Olen sanonut, että komissio on esittänyt jo joitakin linjauksia, mutta olen vakuuttunut, että jolle me pysty käsittelemään asianmukaisesti tätä ongelmaa, vaje tulee kasvamaan. Eihän tämä ole pelkästään euroalueen ongelma. Tämä koskee ECOFINin kaikkia 27 jäsenmaata. Ja Ecofininhan täytyy muotoilla vastaus kysymykseen. Tulemme arvioimaan sen yksityiskohtaisesti ja tulemme analysoimaan myös Amerikan tilanteen puolesta ja vastaan, jota tällä hetkellä ei voida arvioida. Tasapainoinen budjetti on oltava olevassa. Minä olen puhunut tarpeellista exit-strategiasta. Se muotoillaan tulevaisuudessa eh, seuraavina kuukausina, koska meidän täytyy kansalaisille antaa se vaikutelma, että me emme aio jatkaa niin kuin tähän mennessä olemme tehneet. Ja eh, nyt taas, jos puhutaan sanktioista, niin siitä ei ole, se ei ole kovinkaan järkevää tässä vaiheessa. Suhdanteita ei ole järkevää puhua sanktioista tai eh, vaatia budjettisäästöjä näiden suhdannevaikeuksien lisäksi. Tämä on mm, asia, joka ei tapahdu yhdessä tai kahdessa vuodessa, mutta se riittyy hyvin paljon niiden maiden taloudelliseen tilanteeseen, jotka ovat tämän kolmen prosentin rajan ylittäneet. Inflaatio ei pelota minua niinkään. Meillä on erilaisia historiallisia kokemuksia siitä, että kriisin loppuessa historia, inflaatio saattaa nousta. Meidän täytyy välttää tätä. Viime kuukausina ei ole pidetty kokouksia, jotka olisi erityisesti omistettu rahapolitiikalle – herra ja minulla, samoin herra Almunia oli mukana, kun kävimme vuonna 2008 marraskuussa Pekingissä keskuspankin puheenjohtajan kanssa puhuaksemme niistä ongelmista, joita ei ole vielä ratkaistu ja jotka ovat voimassa vielä silloin, kun maailmanlaajuiset kriisit ratkaistaan. Meillä oli Kiinan johtajien kanssa tästä todella pitkään puhetta. Kiitoksia. Sitten seuraava kysymysten ryhmä. Herra Ulle Schmidt. Ulle Schmidt ensimmäisenä, olkaa hyvä. My question... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun kysymykseni, herra Juncker, käsittelee niitä maita, joiden valuutta kelluu. Ja jotkut ovat kritisoineet tänään lehdessä suomalainen yritys valittaa siitä, että Ruotsin valuutta on heikentynyt 25 prosentilla tai jotain sellaista ja ammattiyhdistykset Euroopassa ovat sanoneet, että tällaiset kelluvat valuutat ovat ikään kuin valtion tukea. Mikä teidän kommenttinne ovat tästä kritiikistä ja onko tämänhetkinen tilanne joissakin maissa Euroopan unionissa, eh, joilla on kelluva valuutta, eh, niin sehän aiheuttaa jonkinlaista keskustelua ja eh, kritiikkiä Euroopan unionin sisällä ja mahdollisesti myös euroryhmän sisällä. Mikä teidän mielipiteenne on tästä? Kiitoksia. Sitten seuraava. Kiitoksia. Kiitos eh, puheenjohtaja ja kiitoksia eh, euroryhmän puheenjohtaja, että olette jälleen täällä luonnamme. Minulla on kysymys, eh, kun on kysymys huippukokouksesta, niin pitäisi olla Main Streetillä ja Wall Streetillä vähän eri kokoukset, koska nyt mitä on nyt tehty, niin tämä huippukokous on nyt vähän kärsinyt, aivan kuin olisimme vuoden, vuoden 1996 tilanteessa. Uskotteko, että on inflaatiovaara olemassa euroalueella? euroalueella? Ja toiseksi te puhuitte niistä ongelmista, jotka liittyvät näihin myrkyllisiin äh, bad assets lainoihin. Miten te nyt suhtaudutte tähän ja koska te voitte ajatella, että niitä voidaan oikea, oikein arvioida? Mitä sitten vakaussopimukseen tulee? Että missä vaiheessa näitä arvioidaan näitä tilanteita eri maissa? Kolmanneksi haluaisin kysyä, että e, siihen, että nämä kuusi maata, jotka ylittävät kolmen prosentin e, tason. Tässä on kysymys siitä e, tavasta, millä nämä velat ovat syntyneet. Tämähän liittyy tietenkin kestävyyteen ja johdonmukaisuuteen ja Lissabonin strategiaan. Ja minulla onkin kysymys, että kun te sanoitte, että me olemme nyt kriisissä ja meidän täytyy sitten suunnitella myös eh, kriisistä ulostuloa ja Lissabonin strategian noudattamista. Onko nyt olematta jotakin strategiaa siitä, että miten rakennerahastot ja kohesiorahaston varat eh, jaetaan. Meillä on tietenkin BKT-kriteeri, mutta miten sitten työllisyyskysymykset tähän liittyvät? Jos ajattelemme loogisesti Lissabonia, niin miten te ajattelette tämän? Merci, président. Monsieur le président de euh, Euroryhmän puheenjohtaja, te sanoitte meille, että taloudellinen tilanne huononee entisestään – Eurooppa eh, tuntuu pysyvän omassa kannassaan. Te olette puheenjohtaja euroryhmässä ja teidän täytyy seurata ryhmää varsin, varsinkin, eh, varsinkin saksalaiset, jotka tätä vakaussopimusta pitävät eh, vahvassa vaikka tuntuu, että vakauspaketille annetaan, sopimukselle annetaan jo saattohoitoa. Te sanoitte, että Eurooppa ei tee tarpeeksi viisi miljardia, josta jo kaksi kertaa päätetty. Ja nyt on todettu, että kolme miljardia vain on olemassa näitä lainavaroja käytettäväksi. Kun kuuntelemme eurooppalaisia pääministereitä ja erityisesti Gordon Brownia, joka kävi parlamentissa viime viikolla, niin amerikkalaiset ja IMF ovat aivan oikeassa, kun sanovat, että Eurooppa pitäisi tehdä enemmän elvytykselle ja G20 tulee tämän järjestämään. Ettekö te pelkää myöhästymistä, kun kun te sanotte, että euroryhmä on tehnyt jo tarpeeksi. Minusta tuntuu, että, että te ette noudata omia sanojanne. Euh, mon ami Goebbels. Hyvä ystäväni Goebbels, te tunnette minut hyvin, mutta joskus erehdytäänkin. Usein siis täytyy hallituksen, seurata, hallituksen päämiehen seurata joukkojaan. Ja jos päämies seuraa ryhmänsä, niin usein mennään aivan väärään suuntaan. Se, mitä täällä olen sanonut ja muuallakin, on, että Eurooppa-neuvosto ja euroryhmä ovat todenneet, että ei ole mitään eh, syytä vankistaa tätä Euroopan elvytyssopimusta. Tässä oli kaikki pääministerit mukana, päämiehet mukana, myös eh, Gordon Brown, ja ovat sanoneet tämän ja ovat sen toistaneetkin. Olisi järkyttävää, jos eh, uusi elvytyssuunnitelma tulisi kolmen kuukauden välein. Odottakaamme nyt, minkälaista vaikutusta syntyy ja tarkastellaamme sitä. Katsomme, miten tilanne muuttuu ja sitten katsomme, minkälaisia päätöksiä tar- tarvitaan. Mutta en ymmärrä ollenkaan, miksi meidän pitäisi jo ryhtyä kilpailemaan tällaisista elvytyspaketeista. En näe siinä mitään järkeä. Minä olen vain kritisoinut Euroopan osuutta tässä kokonaisuudessa. Euroopan unionin budjetti Euroopan budjetista tulee 5 miljardia, se on vähän keskinkertainen summa mielestäni, näin olen sanonut, mutta jos 10 miljardia tai 15 miljardia siihen lisättäisiin, niin emme me voisi voisi sanoa, että se on täysin uusi kierros, kierros tässä elvytyssysteemissä. Euroopan, Euroopassa ei ole, ei ole niin paljon varoja, että voisimme näihin kaikkiin tavoitteisiin päästä. Japani ja USA on lisännyt IMFn varoja ja 70 Viisi miljardia on, miljoonaa on pantu IMFn Euroopan puolelta. Se on hyvin suuri eh, summa. Ja valtioiden täytyy tähän eh, siis osallistua. The floating currency asia. Ei ole järkeä keskustella ja uudelleen keskustella kelloa valuutajärjestelmästä. Näen kyllä, että ongelmia on syntynyt tässä yhteydessä, mutta en usko, että meidän euroalueena tulisi liikaa kritisoida niitä Euroopan maita, joilla on kelluva valuuttajärjestelmä. Mutta se selkeästi osoittaa, että saattaa olisi paljon järkevämpää, jos kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot olisivat euroalueen jäseniä, koska silloin meillä ei ole niitä ongelmia, jotka mainitsitte. Lisä. Ja mitä sitten tulee näihin, näihin varoihin, herra Garcia tässä kysyi, mitä näistä ajattelen. Ja minä ajattelen sillä tavalla, että jos ei tämä myrkyllisten lainojen eh, kysymys ratkeaa tyydyttävästi, niin silloin me emme saa lainamarkkinoita toimimaan normaalisti. Ja tämä lainamarkkinoiden tyrehtyminen on nimenomaan eh, liittynyt siihen, kun ei tiedetä, minkälaisia eh, myrkyllisiä taseita on olemassa. Eli tähän ongelmaan on käytävä käsiksi meidän täytyy seurata niitä suuntaviivoja, joita komissio on antanut, mutta kuitenkin ne suuntaviivat ovat sellaisia, että ne eivät anna meille teknisiä ratkaisuja. Ja kuitenkin meidän täytyy teknisesti löytää ratkaisu näiden myrkyllisten erien arvioimiseen. Ja sillä tavalla me voimme katsoa, minkälaisia vääristymiä pankkien välillä ja maiden välillä on euroalueellakin. Euroalueella näitä on kuitenkin vähemmän ja on selvää, että muissa, muilla tahoilla on piilossa hyvin paljon tällaisia eriä. Mitä me teemme, pitäikö, pitäisikö meidän auttaa niitä pankkeja, joilla näitä varoja on paljon kertynyt. Spidlalle minä olen tätä ehdottanut. Te kysyitte rakennerahastosta, kohesiorahastosta ja sosiaalirahastosta. Kun valmistellaan Prahan sosiaalista huippukokousta, niin pitäisi olla jotakin uusia ajatuksia näiden varojen jakautumisesta ja pitäisi katsoa budjettia kussakin rahastossa. Uskon, että jos Pidla, joka halusi minut tavata, tekee, tekee varmasti juuri tämän, mitä hän on luvannut. Siis mitä te olette ehdottanut? Si hay comprar activos tóxicos, por supuesto. tässä ole kyse pelkästään tästä toksisista likviditeettistä, vaan tämä liittyy myös yhteydestä vakaussopimukseen. Milloin tämä merkitään ostohetkenä vai myyntihetkellä? Tämähän liittyy vakaussopimuksen laskelmaan. Niin ennen kuin menemme mihinkään siihen, miten käsitellään näitä kyseisiä asioita, niin te tiedätte, että Eurostat on se instanssi, joka, joka näitä asioita tarkastelee ja Eurostat, sen täytyy löytää kysy- vastaus kysymykseen. Kysymyk- se kysymyksen siitä, että ne pankit ja maat, joilla on paljon näitä myrkyllisiä eriä, niin, niin niille maille mm, tulee hyvin paljon julkista velkaa, eh, jos tätä tilannetta on sillä tavalla lähdetty korjaamaan. Kiitoksia. Sitten kolmannessa ryhmässä eh, Starkevich ja sitten Hoppenstedt. Rova Starkevich. Merci, madame. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. En. Was not able to join. En aio puhua euroalueesta, vaan minun maani mutta toi, minun maani ei ole päässyt siihen vielä liittymään. Toisaalta meidän täytyy hyväksyä todellisuus, että euroalueella on johtaja, sillä on myös talous- ja rahoitus komitea, joka voi käsitellä joitakin asioita ja euroalueen ulkopuolella oleville maille hallinto kysymykset eivät ole niin selviä. Toisaalta meillä, tietenkin meillä on komissio, mutta kuten parlamenttikin, myöskin komission pää enemmistö on nyt lähtemässä ja tässä hyvin vaikeassa tilanteessa meillä ei ole oikeastaan ketään, kenen puolen kääntyä, kenelle voisimme puhua huolistamme ja tarpeistamme ratkaista jotakin ongelmia. Esimerkiksi meillä on rahasto, joka käsittelee maksu ongelmia ja on tärkeää luoda joustavia jäsen, välineitä tähän rahastoon, esimerkiksi likviditeettiongelmien ratkaisemiseen. Miten te näette tämän hallinnointi ongelman, kun on kyse horisontaalisista toimenpiteistä EU-tasolla euroalueen ulkopuolelle oleville maille? Kiitos ensin Hoppeschek ja sitten Vandenburg. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on kolme kysymystä ja yksi äh, toteamus aluksi. Minähän en enää tule seuraavaan parlamenttiin. 20 vuotta Brysselissä on riittävästi ja minun täytyy tietenkin äh, minä en pääse kuuntelemaan näitä korkeatasoisia keskusteluja, mutta voihan tänne tulla vielä vieraana. Tällä hetkellä meidät halutaan mukaan, kovasti puhutaan uudistuksista, valvonnasta, hedge-rahastoista ja niin poispäin. Ennen puhuimme Lanfalussista, nyt puhumme Delarosiesta. Mutta kysymys kuuluu, olemmeko riittävän nopeita toimenpiteissämme Euroopassa ja miten koordinoimme Yhdysvaltain hallinnon kanssa, toimimmeko ehkä rintarinnan vai juoksemmeko heidän perässään. Eli onko tässä jonkinlaista koordinointia? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Toiseksi, mehän tässä tukimme aukkoja ja sammutamme tulipaloa, on, investoidaanko tässä riittävästi liikenteeseen, rakenteisiin ja IT-teknologiaan. Ja yleensähän me olemme huolissamme siitä, mitä joissain EUn jäsenvaltioissa ja myös Ukrainassa tapahtuu. Ukrainan maksukyvyttömyyshän on asia, joka tulee tapahtumaan varmaan parin viikon sisällä. Ja kansainvälinen valuuttarahasto on 160 miljardia antanut. Nyt kuulemme asiantuntijoilta, että 260 miljardia tarvittaisiin tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Nyt kysymys kuuluu, onko uusia toimenpiteitä odotettavissa ja miten näistä asioista keskustellaan euroryhmän sisällä. Kiitos ja sitten Ike Vandenburg. Kiitos. Minäkin kuulun niiden Äh, niihin tämän valiokunnan jäseniin, jotka eivät palaa. Minulle kymmenen vuotta riitti Brysselissä, mutta haluaisin sanoa, että olen äh, kovasti arvostanut keskustelua teidän kanssanne täällä valiokunnassa ja erityisesti kun on kyse äh, palkkoista, palkkamodulaatioista ja kehityksestä. Teillä on ollut erittäin viisaita kommentteja joskus ja ehkä voisitte sanoa jotain tässäkin tämän hetkisessä tilanteessa, koska on vieläkin poliitikkoja, esimerkiksi teidänkin poliittisessa piirheessänne Alankomaissa, jotka vieläkin ajattelevat, että palkkamaltti olisi se väline, jolla ratkaistaisiin tämänhetkinen talouskriisi, joten ehkä voisitte sanoa hiukan, miten arvioitte näitä kehityssuuntauksia ja miten tämä voitaisiin yhdistää muihin Eh, elvytystoimenpiteisiin. Sitten haluaisin ottaa esille tämän euroryhmän johtajuuden tai keskustelu, joka teillä oli naapurini herra Goebbelsin kanssa. Minä uskon, että meillä on johtajuuden puutetta, erityisesti kun on kyse toimenpiteiden koordinoinnista eh, on tietenkin totta, että jäsenvaltiot, kansalliset hallitukset ovat tässä budjettiviranomaisena ja he voivat päätökset tehdä, mutta tärkeää on tietää, miten voidaan yhdis- sekoittaa oikea sekoitus erilaisia toimenpiteitä, jotka ovat tehokkaita ja jotka vahvistavat yksittäisiä toimenpiteitä jäsenvaltioissa. Eli tämä koordinointi puuttuu komission suunnitelmista, mutta myös euroryhmästä ja toivon, että jollain tavalla yritetään parantaa tätä, tämän eurovelkakirjakysymys ja äh, kasvu- ja vakaussopimus ja miten äh, saadaan taas velka- ja vajetilanne äh, kuntoon. Se on yksi elementti. Toinen elementti on työllisyys kysymys. Te sanoitte, että pahoittelette sitä, että työllisyyshuippukokousta ei järjestetä. Sekin on koordinointikysymys ja kilpailun vääristömien ennaltaehkäisykysymys, joten on kyllä kiire koordinoida jäsenvaltioiden toimenpiteitä tälläkin alalla, koska yritysten johtokunnissa todella katsotaan, mitä eri e, valtioissa tapahtuu ja he päättävät e, uudelleenjärjestelystrategiansa siltä pohjalta, joten tässä voi olla vaarana kilpailun vääristyminen. Joten tässä nämä kaksi kysymystä, joihin olisin hiukan sa- halunnut saada valoitusta. Myös. Haluaisin palata lyhyesti sosiaali- ja työllisyyshuippukokoukseen. Sanoin, mikä formaatti meillä oli, hyvin pienimuotoinen kokous. Minun on sanottava kuitenkin, että minulla oli huolia eh, niistä tuloksista, joita sosiaalihuippukokousilla voisi olla, koska 27 plus komissio eh, mukana Eh, ilman minkäänlaisia konkreettisia tuloksia. Olisi ollut todellinen katastrofitulos. Tällä tavoin lähteä liikkeelle ajatus eh, sosiaalihuippukokouksesta, eh, jota eri jäsenvaltiot työstävät etukäteen, ei minusta tunnu kovin hyvältä ajatukselta. Jos olisi haluttu toimia, olisi pitänyt toimia niin, että sosiaalihuippukokouksen eh, sanoma ei vesittyisi niin kuin se nyt on vesittynyt. Eh, kaksi kuukautta sitten eh, sanoin komission jäsen Spidlalle, että olisi täytynyt katsoa uusia johtolinjauksia, joita meillä on ollut jo vuodesta 1997 budjettikohdassa. Troikka tämä varmasti tekee, vaikka 27 jäsenmaata eivät olekaan paikalla. Mehän tarvitsemme tuloksia, jotka ovat todella kourin tuntuvia. Mitä sitten koordinaation tulee? Euroryhmän sosiaalinen tavoite tässä yhteydessä minun on sanottava, vaikeutuu yhä sitä mukaan, kun euroalueen eri maat poikkeavat niin tavattomasti toisistaan kuin ne poikkeavat. On maita, joilla on vielä edessään pieni matka. Joidenkin lama on aivan levällään. Sitten on maita, joiden budjettimarginaali on kyllin luja, jotta kunnianhimoisiakin eh, elvytyssuunnitelmia voidaan tehdä. Ja sitten on niitä, joilla ei ole kyseistä eh, marginaalia, eh, jotka eivät voi ottaa huomioon suhdannevaihteluiden nousuja ja laskuja. Me Eurooppa-kokouksessa tulemme korostamaan investointien tärkeyttä, julkisten investointien tärkeyttä, jättäen kuitenkin jäsenmaiden valittavaksi sen, miten ne vähentävät tähdennety, kohdistetusti tiettyjä alueita verotuksessaan. Kaikki eivät näin voi toimia, jotkut ovat jo näin tehneet. Jokainen maa toimii omalla tavallaan. Meillä on euroalueen sisällä maita, joilla on vielä erityisiä verovaikeuksia kuitenkaan. Esimerkiksi Irlantia ei voi pyytää luomaan samanlaista elvytyssuunnitelmaa kuin sellaiset maat, joilla on riittävästi budjettivarantoa. Ei tämä ole mikään pelkkä hurskas toive, vaan tämän hetkessä tilanteessa todella on äärettömän vaikeaa toimia samalla tavalla kaikkialla. Tätä ei voida tehdä. Koordinaatio ei saa tässä olla ensimmäinen vaatimus. Ajattelen erilaisia elvytyssuunnitelmia, joita on jo toteutettu. Ristiriidat hyppäävät aivan silmille. Ei yhdessäkään maassa ole ollut sellaisia elvytystoimia, joita joku toinen maine euroalueelta voisi sellaisenaan soveltaa. Koordinaatiota ei ole toteutettu, ristiriitoja on. Haluaisin liettualaiselle kollegalle sanoa, jos oikein ymmärsin hänen kysymyksensä, haluaisin sanoa seuraavaa. Olen niitä, jotka Euroopan unionin sisällä jatkuvasti puolustavat ehdottoman yhteisvastuun vaatimusta, joka meillä kiemaiden kanssa on. Olemme viimeksi kuluneessa huippukokouksessa helpottaneet yhä lisää maksutaseen velan maksamista 50 miljardiin asti. Olemme tällä yrittäneet osoittaa, kuinka tärkeää meille on, että Eh, tätä fasiliteettia voidaan käyttää. Näin toimme Unkarin kohdalla, samoin eh, Liettuan kohdalla. Eh, Romaniassa tämä tulee tapahtumaan. On ihan selvä, että meillä euroalueen jäsenenä ei ole mitään intressiä ryhtyä tekemään epävakaisemmaksi eurooppalaista järjestelmää. Niinpä kiemaiden ongelmat ovat aivan selkeästi omia ongelmiamme. Tämän haluaisin sellaisena me tulemme niitä käsittelemään. Euroalueen maille maksuongelmat ovat toisella tavalla ongelmallisia ja sitäkin vaikeampia. Tässä puhuttiin siis yhden eh, euroalueen eh, valtion maksukyvyttömyydestä euroalueen ulkopuolisen valtion suhteen voimme toimia nopeammin kuin euroalueen sisällä. Meillä on no pay out-sääntö ja siinä on hyvin vähän tulkinnan varaa. No, jos on sellainen tapaus, että euroalueen jäsenvaltio muuttuisi maksukyvyttäjäksi, niin se ei voi tapahtua jos tapahtuu kuitenkin se, mitä, mikä ei voi tapahtua, niin silloin me tulemme hyvin nopeasti tarjoamaan tyydyttävän ratkaisun. Ei ole järkeä siinä, että julkisissa keskusteluissa puhutaan tästä sen pidemmälle. Tämä on todella räjähdysaltista materiaalia, ei tulta taltuteta tulella ja siksi en tästä asiasta sano sen enempää. Mitä tulee De La Rosierin ryhmän raporttiin, sehän oli raportti 27 Euroopan unionin jäsenvaltiolle, ei vain euroalueelle. Voisin sanoa, että minä olen erittäin iloinen tästä raportista. Pidän sitä hyvin realistisena, pragmaattisena. Haluan, että se toteutetaan pian. Olen huolissani siinä, että puutumme yksityiskohtiin, että me toteuta riittävän nopeasti, että jäämme eh, jälkijunaan verrattuna Yhdysvaltoihin. Minä aion puhua Amerikan valtiovarainministerin kanssa näistä asioista. Kaikki Delarosierin eh, raportin eh, elementit on toteutettava tämän vuoden loppuun mennessä, niillä täytyy olla lainvoima. Tässä täytyy toimia nopeasti. Kiitoksia. Las Lopetien seuraavana. Thank you, Madam Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi lyhyt kommentti johdonmukaisuudesta. Minä tulen euroalueen ulkopuolelta. Mitä tulee näihin sanktioihin, jotka saat, me saatamme saada, jos emme täytä Maastrichtin kriteerejä liitymme euroalueeseen. Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Teidän täytyy olla tiukkoina, mutta samanlaista tiukkaa, että haluaisin liittyä liittyä niihin sanktioihin, jotka ovat euroalueen jäseniä ja eivät täytä kriteereitä. Minä haluaisin, että ensimmäiset jäsenvaltiot euroalueen sisällä rankaistaisiin, jotta oltaisiin johdonmukaisia äh, Eera Klintsin kommentteihin vedoten. Sitten euroalueen ulkopuolisista valtioista. Minun on sanottava, että meidän alueellamme, Keski-Euroopan alueella, äh, suurin ongelma äh, mitä tulee meidän tilanteeseemme, on vaihtotaseen vaje ja se, että hyvin paljon määrää tuli takaisin valtion minun maassani 8 miljardia per vuosi ilman uudelleeninvestointeja ja kriisissä sitten valuutta devalvoitiin. Me emme pystyneet käyttämään fiskaaleja kannustimia, koska olemme paljon arremmassa tilanteessa kuin muut. Me haluamme liittyä euroalueeseen. Kysymykseni kuuluu, miten euroalueen jäsenvaltiot voivat voivat auttaa meitä? Miten voimme te, ö, puuttua sellaiseen tilanteeseen, että kuten Pakistan meidät lähdetään IMFin pakeille, että saisimme sieltä luottoa. Mitä tulee solidaarisuuteen, joka mainitsi solidaarisuusvelvoitteeseen, pyytäisin, että luovumme tästä IMF-käytänteestä ja voiko euroalue auttaa likviditeettikysymyksissä, kuten EKP toimenpiteistä, että me emme pysty käyttämään, ja siinä, tässä syrjitään euroalueen ulkopuolella olevia valtioita, ja miten euroalueen ulkopuoliset valtiot voisivat ainakin ei liittyä mahdollisimman pian. Tietenkin meidän täytyy vakauttaa taloutemme, mutta voitteko auttaa meitä tätä, tässä jollain tavalla vai täytyykö meidän tehdä läksymme aivan yksin? Kiitoksia. Mm, merci. Kiitoksia. Sitten seuraavat puheet. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Tästä liittyen tähän eh, verokannustimien kokoon. Tiedän, että Euroopalla on eri kanta kuin Yhdysvalloilla ja täytyy muistaa, että verokannustimien koon täytyy olla sellainen, että ne korvaavat yksityisen kysynnän laskun. Kysymykseni teillä, pidättekö te verokannustimia riittävinä tästä näkökulmasta? Ei siitä näkökulmasta, että syntyisi lisää velkaa, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia tulevaisuudessa, vaan teemmekö riittävästi, mitä tulee verokannustimiin, e, jotta korvaisimme yksityisen kysynnän vähentymisen. Ja olen samaa mieltä kanssanne, kun sanotte, että ehkä tämän taatuman taustalla Euroopassa on luottamuksen puute ja siksi tärkeintä olisi palauttaa tämä luottamus. Kysymykseni niin teille kuuluu, miten tulkitsette tämän luottokriisin syyt äh, ja seuraukset. Onko järjestelmässä liian vähän likviditeettiä? Jos näin on, niin sitten meidän ehkä pitäisi kysyä, pyytää keskuspankkia olemaan aktiivisempi, jos likviditeettiä on riittävästi. Ja minusta tuntuu, että sitä on riittävästi järjestelmässä, niin sitten ongelma on pankkien puolelle, jotka eivät halua äh, myöntää lainaa. Ja silloin luottamus kuvastaa suuria luottoriskejä. Mitä voimme sitten tehdä tällä saralla? Ja sitten luottamuksen puute liittyy myös huoneen makrotaloudellisiin näkymiin. Ja tämä on jälleen hallitusten tehtävä ryhtyä toimenpiteisiin, jotka palauttavat tämän luottamuksen tulevaisuudessa. En ole varma, että meidän pitäisi vain käyttää enemmän rahaa. Ehkä meidän pitäisi keskittyä rakenteellisiin muutoksiin, jotka lisäisivät euroalueen potentiaalia ja tällä tavoin tavoin äh, lisäsivät luottamusta. Ja sitten tämä äh, toiseksi liittyen näihin Maastrichtin kriteereihin. Minäkin tulee uudesta jäsenvaltiosta ja muistan, kuinka täällä äh, parlamentissa lähetimme kirjeen kansallinen Merkerille Saksan puheenjohtajakauden aikana kaksi vuotta sitten ja pyysimme, että he uudistaisivat nämä kriteerit. Tämä oli hyvän, hyvien aikojen aikana. Ja silloin sanottiin, että ei ole mitään syytä puuttua kriteereihin, koska, koska tilanne on hyvä. Ja nyt sanotaan, että nähän ei pitäisi puuttua, koska tilanne on huono. Ei tule olemaan oikea aikaa se, muuttaa näitä kriteerejä, mutta meidän täytyy muistaa, että kasvu- ja vakauskriteerit määriteltiin 20 vuotta sitten ja silloin tilanne oli aivan erilainen. Rahoitusmarkkinat eivät olleet globalisoituneet eikä ollut tällaista valuuttakurssien epävakauden vaaraa. Onko mitään mahdollisuutta, että palaamme tähän kysymykseen? Ei ehkä huomenna tai ylihuomenna, mutta että kiinnittäisiin huomioon siihen, että suuret taloudet todella kritisoivat näitä kriteerejä. Kiitos ja sitten Astrid Lulling. Kiitoksia rouva eh, puheenjohtaja. Kollega sosialistiryhmästä sanoi juuri, että meidän täytyy tänään päättää siitä, että lopetamme vuonna 2014 eh, pankkisalaisuuden. Halusin ilmoittaa tämän eh, asian. Korostan kuitenkin, että ei tämä valtiokunnan eikä parlamentin asia ole tehdä tällaista päätöstä. Olemme kuitenkin hyväksyneet sen suurella e, enemmistöllä. Tässäkin e, valiokunnassa hyväksyttiin mietintö, jossa päätettiin, että 2014 poistetaan lähdevero. Ja e, ainoastaan tällöin tiedotusjärjestelmä pitäisi olla jäljellä. Vuodesta 2014 byrokraatit toimivat tehokkaasti, mutta viisaudessaan tämä valiokunta enemmistöllä päätti, että nyt päätös on tehtävä siitä, että lopetamme vuonna 2014 järjestelmän, joka on kaikkein tehokkain, joka toimii parhaiten, mutta vuonna 2011 kuitenkin tullaan pyytämään komissiolta selontekoa, jotta se tutkisi, miten järjestelmä kaupan osalta voisi toimia. Nythän näin ei ole. Olemme pistäneet kärryn härän eteen. Me emme ole tätä vielä parlamentissa täysin tutkineet. Halusin kuitenkin tuoda tämän täsmennyksen tietone. Mutta puheenjohtaja, esityksessä eh, viittasitte niihin pelkoihin, joita voi herättää jättiläismäinen menoerä, jonka jäsenmaat ovat sitoutuneet käyttämään elvytykseen. Eh, Suunnitelman sinällään ei tule välittömästi toteutettavaksi. Haluaisin tietää, kun analysoit tutkitte kyseistä elvytyssuunnitelmaa ja sen vaikutuksia, erityisesti ottaen huomioon euroalueen maat, mitä tulee vajeen kriteereihin. Teettekö eron investointimenojen ja toisaalta kulutusmenojen välillä – Oletteko sitä mieltä, että jäsenmaat ovat velvoitettuja valvomaan, että kulutuskulut ovat alhaalla elvytyssuunnitelmaa toteutettaessa? Oletteko sitä mieltä, tai mikä mielestäne on vaikutus vajeeseen näillä toimilla? Vajeluvuthan ovat ennätyksellisiä jopa 10 prosenttia tietyissä jäsenmaissa. Kiitoksia. Ja sitten herra Kotlauk. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä, minulla olisi kaksi lyhyttä kysymystä herra Junckerille. Ensimmäinen kysymys kuuluu. Kenneth Rogov ja Karen Reinhardt tutkivat pankkikriisiä 200 vuoden ajalta. Tämä julkaistiin tämä tutkimus vähän aikaa sitten ja hän sai selville, että jos talouskriisi johtuu pankeista, niin se kestää kaksi kertaa niin pitkään, ei välttämättä kolme vuotta, vaan kuusi vuotta. Ja valtion velkatilanne on 186 kriisin lopuksi. Tämä tarkoittaa, että meidän velkaantumisasteemme lisään, päättyy johtuen bailoutista ja vähemmistä tuloista lopuksi. Onko tämä teidän kriisinne erilainen kuin tähän mennessä? Tämä olisi minun kysymykseni. Ja toinen kysymys kuuluu, millä tavoin rahoitusarkkitehtuuria ja pitäisi muuttaa ja valvontaa, esimerkiksi pankkivalvontaa, pörssivalvontaa, vakuutusvalvontaa. Meidän täytyisi jollain tavoin yhtenäistää Euroopassa. Larosier sanotte, että hän tuette, mutta toisaalta hän pitää kiinni 27 jäsenvaltion omasta valvontaviranomaisesta. Onko tämä teidän mielestänne oikea tapa kriisin jälkeen? Miltä teidän rahoitusvalvonta rakenteenne kriisin jälkeen näyttäisivät? Kolme pientä kysymystä. Koska nousu alkaa? Mikä on teidän ennusteenne siitä? Ei, vaikka ei kristallipalloa olekaan, niin miltä teistä tilanne tuntuu? Toinen kysymys sitten liittyy siihen, että te olette usein puhuneet näistä korvauksista, joita korkeille pääjohtajille maksetaan pörssiyrityksistä – tässä on nyt kysymyksessä julkinen keskustelu, jota käydään ja ihmiset siihen osallistuvat. Mitä mieltä te olette tästä asiasta? Pitäisikö näihin optioikeuksiin komission puolelta puuttua? Vai, vai tekevätkö kaikki maat niin kuin haluavat ja sillä tavalla voidaan maiden yli näitä tilanteita, ei voida verrata, kun ihmiset voivat liikkua parempiin suuntiin. Ja sitten joukkovelkakirjalainat. Tähän liittyy hyvin paljon asioita. Jacques Delors eh, on aikoinaan puhunut uudista investointimalleista, mitä näihin joukkovelkakirjalainoihin tulee. Voidaanko kuvitella sellaisia arvopapereita, euroalueelle ja miten sitä voidaan helpottaa sitä maksupuolta, joka tällä tavalla saavutettaisiin? Ja miten näitä joukkovelkakirjalainoja sitten hallinnoitaisiin? Voitaisinko tällaista viranomaista ajatella? Eli kun ihminen lainaa rahaa, niin kuinka voidaan varmistua siitä, että kaikki sujuu hyvin? Kuinka aloite voitaisiin tehdä? Je commencerai, Madame la Présidente, par, par vous. Rouva puheenjohtaja, minä aloitan näistä eurobondeista, joukkovelkakirjoista. Minä totean, että mm, hallitukset ovat hyvin innoissaan – E, innoissaan tästä välineestä ja, ja minä en ymmärrä, minkälaista aloitetta voitaisiin euroryhmässä tehdä. E, kun minä sanon Eurobond-sanan, niin muutama fanatikko käy aina kimppuuni. Niin e, eräät teidän maastanne, jotka eivät ole kuitenkaan poliittisesti samassa ryhmässä kuin minä. Ja tässä on nyt tällaista negatiivista ekumeniaa hyvinkin paljon. Olen ajatellut aion tätä asiaa, olen puhunut komission kanssa ja EKPn edustajien kanssa. Ja uskon, että jonakin päivänä tällainen väline on käytössämme, koska me tarvitsemme sitä selkeästikin, eh, selkeästi tulevaisuudessa. Sitten nämä palkkioasiat, eh, niitä pitäisi tarkastella ja se on myös kansallinen kysymys, koska minun on hyvin vaikea nähdä, että komissiolta tulisi, tulisi direktiiviehdotus tähän. Tässä on keskustelu kyseessä, joka on kansallista. Ja kun neljä vuotta sitten tästä asiasta aloitin keskustelun, kukaan ei halunnut sitä puhua. Ja nyt kaikki ovat aivan hyperaktiivisia ja haluavat, että sellaisia järjestelmiä luotaisiin, missä näitä johtajien palkkioita tarkasteltaisiin. 2010 muutoksia on tulossa, mutta 2011 niin, niin en osaa sanoa, siis tämä kriisi, niin en tiedä mitä sitten tapahtuu. Meillä on rakenteellisia asioita, jotka ovat tähän kriisiin liitännäisiä. Anteeksi nyt, kun joudun näin nopeasti näitä vastauksia niin täältä antamaan, kun, kun aika on vähän. Rova Lulling antoi hyviä tietoja, kun hän puhui näistä pankkien informaation vaihtojärjestelmistä, enkä nyt puutu siihen sen enempää. Kun tarkastelemme sellaisten maiden tilannetta, joilla on ylisuuret julkiset velat, niin tietenkin katsotaan kohta kohdalta investointeja ja kulutukseen liittyviä asioita. On sellaisia automaattisia stabilisaattoreita, Emme voi pelkkiä vapaasti lähteä näitä hoitamaan. Siis me emme voi kriteerejä käydä muuttamaan. Mitä tulee tähän rahaliittoon, niin meillä on nyt perussopimus ratifiointikierroksella, emmekä me voi nyt käydä sitä uudelleen tulkitsemaan ja muuttamaan kriteereitä, jotka ovat olennainen osa perussopimusta. Konvergenssikriteerit, jotka ovat myös liittymiskriteerit, niin niiden avulla rahaliitto on kypsynyt ja tullut vakaaksi instanssiksi. Ja tällä tavalla me olemme markkinoilla uskottavia ei sellaisiin kriteereihin pidä palata, vaikka myönnänkin kyllä, että erät niistä pitäisi tarkastaa, mutta tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Sitten Keski- ja Itä-Euroopan maille haluan sanoa, että emme pidä niitä yhtenä ryhmänä. Meillä on sellaisia välineitä, joita olemme ottaneet käyttöön, joiden avulla voimme tulla apuun niille maille, joilla on tällaisia eh, ongelmia. Me olemme nostaneet rahavaroja, me olemme ilmoittaneet olevamme valmiita lähentämään näitä maita euroalueeseen. Emme siis näiden lähentymiskriteereiden kesku, keskustelemisesta, niin siitä me keskustelemme siis euroryhmässä ja kutsumme sinne ulkopuolisia maita, joten tässä nyt vastaukseni nopeasti. Niin kyllä minä käsittelin kyllä kaikki asiat haluan vielä lisätä, että olen näiden Delarosierin äh, raportin päälinjojen kanssa samaa mieltä. Olen myös sitä mieltä, että 27 äh, valvontaviranomaista voidaan pitää yllä, koska meillä on valtaisa ongelma, mitä tulee pankkivalvontaan, äh, kun on kyse pankkiyrityksistä kotijäsenvaltiossa koti jäsenvaltiossa ja sitten niiden tytäryhtiöiden yhtiöistä muualla, on vaan kyse siitä, että 27 pankkivalvontaviranomaista toimivat samojen sääntöjen mukaan, jotka määritellään Euroopan tasolla. Kiitoksia teille näistä tapahtumista tapaamisista, emmekä tiedä missä mallissa parlamentti seuraavalla kerralla on, mutta meillä on mahdollisuus jatkaa tätä hyvää yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia, kiitoksia val- valtuus, valiokuntamme puolesta, mutta pyydän, että kollegat ovat vielä paikalla pari minuuttia. Margareta Starkevici on pyytänyt, että otamme valokuvan ja kaikki valiokunnan jäsenet, jotka haluavat eh, siihen osallistua, niin kokoontukaamme tänne ulkopuolelle. Siis puheenjohtajan korokkeen eteen.